Minulla on nyt kunnia jatkaa täysistuntoa äänestysselitysten myötä. No niin, nyt ne, jotka eivät halua olla täällä mukana, ovat poistuneet salista. Ja ne, jotka ovat täällä salissa vielä paikalla ja haluavat käyttää puheenvuoron, niin nyt aloitamme äänestysselitykset. Ensin Jose Manuel Fernandesin ja Bulmanin mietintö, eli Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano. Meillä on viisi puheenvuoropyöntöä. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa SND-ryhmän edustaja Neko, olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, Европейския фонд за Puhemies, Euroopan strategisten investointien rahasto on nyt toiminut kaksi vuotta, mutta vieläkin on tällainen jako idän lännen väillä. Heinäkuussa viime vuonna tuki 15 jäsenvaltiolle oli 91 prosenttia rahastosta ja muut maat saivat vain, pien, vain pienen osuuden rahaston varoista. Euroopan investointipankki on käyttänyt EU-takuita rohkaistaakseen mm, projekteja, jotka ovat varsin epäilyttäviä sen suhteen, täyttävätkö ne kriteerit projektien valinnasta. Yli vuoden ajan olemme kuulleet bulgarialaista puolelta Gerbiltä, että tämä rahasto auttaa meitä rakentamaan yhtenäisyyttä muuta. Nämä ovat lupia. Minä toivon, että tämä projekti saa prioriteettiaseman eikä sitä käytetä vain PR-kampanjoinnissa, koska tässä tuettaisiin tätä kautta kansallista turvallisuutta. Meine deutsche Kollegen, ich glaube, das ist sehr interessante Tämä on mielenkiintoista keskustelua, hyvät kollegat, mutta älkää käykö sitä täällä. Seuraavaksi Rosa D'Amato, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies Meidän täytyy nyt katsoa tarkemmin näitä lukemia. Meillä on esirahastosta näitä tietoja, mutta mitään riippumatonta tutkimusta ei ole tehty. Ja me olemme nyt kuulleet tästä investointisuunnitelmasta, jolla pitäisi tukea PK-yrityksiä, jossa on lisäarvoa, jonka pitäisi lisätä työllisyyttä. Mutta mitään tästä ei ole toteutunut. Meillä ei ole näitä tietoja todellisista vaikutuksista ja vipuvaikutuksia on yliarvioitettu, eikä me, meillä ole tietoa, kuinka paljon työpaikkoja on syntynyt. Nämä lukemat eivät kerro ihan kaikkea. Ja tilintarkastustyömyöistuin on selkeästi todennut, että esirillä on vain rajallinen vaikutus. Monet hankkeet ovat olleet tehottomia. Esimerkiksi öljy- ja kaasualalla ei ole toimittu tehokkaasti, eikä ole tehty kovin paljon uusiutuvien energialähteiden hyväksi. Ja samalla sitten on yhä enemmän riskialttiita rahoitusvälineitä ja Esirissä on mukana rahoituslaitoksia ja pankkeja, mutta tämä saattaa sitten olla varsinainen pommi reaalitaloudelle ja siksi äänestimme tätä vastaan. Your metaphor about wines was very interesting, madam. Vielä eh, viittaus viiniin. Sitten Daniela Hanam One you, Hänen. It's always about the... Ainahan on kyse rahasta, kuinka paljon aikaa käytämme siihen, että puhumme rahan siirroista. Emme koskaan ajatele, minkä, minkälainen järjestelmän vaikutus sillä voi olla yksilöihin, konsultointiyrityksiin, ihmisiin, jotka ovat oppineet elämään Brysselin ulkopuolella, miten se vaikuttaa kansakuntiin, jotka haluavat katsoa rajoinsa yli jotta voisi lisätä elinkeinoa. Meillä on kokonainen sanasto sitä varten, miten raha saadaan pyörimään. Esimerkiksi ahneussanaa aina käytetään, jos joku vaatii joltakin rahaa. Sitä ei käytetä, koska se joku haluaa pitää kiinni omista resursseista. Niin Sitten solidarisuussanaa käytetään silloin, kun me eurooppalaiset poliitikot hoidamme näitä siirtoja. Mutta esittäisin yhden varoituksen sanan. Jos te äänestätte poliitikoista, jotka ovat luvanneet rahaa, jonkun toisen rahaa jollekin muulle, niin älkää sitten syyttäkö, kun he haluavat käyttää teidän rahojanne jollekin toiselle tai käyttävät niitä varoja itseensä. Thank you, Mr. Hanan. Kiitos Hanan. Ja seuraavaksi Mamikins. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, thank you. Dear colleagues, I would like to pay... Kiitos arvon kollegat. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että Euroopan strategisten investointien rahasto hyödyttelee niitä maita, joilla ei ole suuria investointiaukkoja, eikä joten tämä rahoitettujen hankkeiden äh, jakauma oli erittäin epätasapainoinen Latvian taloudessa. On äh, ongelmia, sen valtaisa väestö, kehitys meneillään – nyt äh, ihmiset ovat kyllästyneet, eivät jaksa odottaa sitä, että latvialaiset, äh, Latvian talous nousisi länsimaiden tasolle. Tämä tarkoittaa, että nuoret lähtevät ja ikääntyvä vä, ja, vä, väestörakanne ei tuo lupaa ruusutulevaisuutta. Pian maa on mm, miltei tyhjä ja se on pelkästään vanhuksia. Euroopan investointirahasto pitäisi hoitaa sellaisella tavalla, että syrjitämättä tavalla rahaa jaetaan tasaisesti. Kannatan sitä, että annettaisiin teknistä apua niille maille alueille, jotka ovat hyötyneet vähemmän ESIR-rahastosta toistaiseksi. Paldies. Eh, means thank you. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Zaborska. Olkaa hyvä. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, podporila som uznesenie. Kiitoksia, puhemies. Äänestin päätöslausaman puolesta liittyen esirahastoon. Tällä tavalla investointeja voidaan käyttää hankkeiden tukemiseen ja näin voidaan saada aikaan vaurautta ja työpaikkoja. Mietinnössä on hyviä ehdotuksia sen suhteen, miten uusia välineitä voidaan käyttää ja miten voimme viestiä näistä asioista kansalaisille ja yritykselle entistä tehokkaammin. Meidän täytyy parantaa investointiympäristöä. Se ei koske ainoastaan julkisia investointeja, vaan ennen kaikkea yksityisiä investointeja. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Dantin mietintö, yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Zani. SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia, varapuhemies. Minä äänestin mietinnön puolesta koskien Euroopassa toimintasuunnitelmaa yhteistaloudesta. Olen tyytyväinen, iloinen tästä ajatuksesta, ajatuksesta se lisää kilpailukykyä ja se vaikuttaa myös työntekijöiden oikeuksiin joita käsitellään myös tekstissä. Senkin takia äänestin tämän puolesta, että tässä käsitellään maaseutu alueita, niiden erityistarpeita. Yhteistyötalous antaa loistomahdollisuuden maaseutualueille ja haitoista kärsiville alueille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Mamikins. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Yhteistyö, talous luo uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalle. Merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa työpaikkojen syntymiseen kasvuun EU-ssa. Suurin haaste on löytää kunnollinen määritelmä sille, mitä yhteistyötalous tarkoittaa. Yhteistoimintatalous. Me pitäisi vastata tärkeisiin kysymyksiin, jotka tähän liittyvät kuluttajan suojat, työttömyys, työvoi, työlainsäädäntö, perussäännöt ja niin poispäin. Yhteistyö taas mahdollistaa sen, että ihmiset voivat tehdä työtä joustavasti. Tämä mahdollistaa sen, että he ovat taloudellisesti aktiivisia silloin, kun perinteiset työnteon mallit eivät heille sovellu. Samaan aikaan meidän täytyy olla varovaisia. Joskus, kun käytetään uusia foorumeita ja uutta teknologiaa, tällä pyritään vain välttämään työlainsäädäntöä ja verotuslainsäädäntöä ja tämä tuo haitallisen työtä niille, jotka noudatat sääntöjä. Meidän pitäisi pikemminkin parantaa normeja niin, että ikäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia seuraamuksia ei tule. Tämä on nähdäkseni oikea askel oikean suuntaan. Kiitos. Paldies. Mm, thank you. Uh, next. Kiitoksia. Seuraavaksi. Seuraavaksi Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Mr. Vice President, The collaborative economy. Kiitoksia. Yhteistyötalous matkan alla, voi todellakin parantaa kansalaisten arkipäivää ja luoda laadukkaita työpaikkoja, mutta sitä pitää säännellä vastuullisella tavalla, jotta voidaan suojella hyväksi käytöltä kuluttajia ja työntekijöitä jotka toimivat näissä uusissa liikamalleissa, on myös olennaisen tärkeää varmistaa, että verotuskysymykset ja julkisen talo- yleisen politiikan tavoitteita säännellään asiassa ja niihin tartutaan asianmukaisella tavalla myös yhteistyötaloudessa. Mietintöteksti heijastelee näitä ilmasto- ja huolia ja mielelläni äänestin tämän puolesta. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten edustaja Zaborska, olkaa hyvä. Mr. President, thank you very much. puhemies. Tämä mietintö, joka liittyy yhteistyötalouteen, äänestin sen puolesta. Ja kun kävin sen läpi, ajattelin ensin, että ei ole mitään eroa yhteistyötalouden ja markkinatalouden välillä, mutta on hyvä, että valiokunta-aloisissa mietinnöissä on nyt laajennettu näkökantojani. Niin ja tässä on nyt raikas näkökulma esimerkiksi työnjakoon, erikoistumiseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön, kun vaihdetaan tavaroita ja palveluita. Mutta varmaan kuluu vielä paljon aikaa ennen kuin Euroopan lainsäädännössä otetaan huomioon yhteistyötalous. Kiitos. Dziękujemy. Dziękuję bardzo pani poseł Zaborskiej. Kiitoksia ja seuraavaksi Virkkusen ja Syvänin mietintö Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat. Ensin edustaja Neko, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me tiedämme, että eurooppalainen, eurooppalaiset digitaalimarkkinat ovat erittäin sirpaloituneita. Sen vuoksi emme ole kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti katsottuna. Lisäksi olemassa oikeudesta epävarmuutta. Kaikki tämä on haitaksi PK-yrityksille. Niiden on vaikea toimia ja PK-yritykset ovat kuitenkin Euroopan talouden selkäranka. Meidän pitäisi auttaa niitä. Siksi minä vetoaisin Euroopan komission, että se kannustaisi verkkofoorumeiden käyttöön Euroopan unionissa, koska ne auttavat varsinkin PK-yrityksiä pääsemään maailmanlaajuisille markkinoille. Tällainen verkkopääsy on erityisen tärkeä startup-yrityksille. Täten voidaan säästää niissä investoinneissa, joita muuten tarvittaisiin. Usein puhutaan 5G-verkostoista. Maaseudulla Bulgariassa ei enimmäkseen ole 4 g edes, taikka sitten 3 g Siksi minä tuin tätä mietintöä. Kiitos. Next speaker, Tibor. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Zani, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Mietintö käsittelee verkkoalustoja ja digitaalisia sisämarkkinoita. Yksi kaikkein tärkeimmistä ehdotuksista on nopea 5G-verkosto, ja tässä verrataan komissioon, että se edistäisi tämän tyyppisiä investointeja. Olen myös tyytyväinen siitä, että täällä puhutaan maaseutualueiden mahdollisuudesta nauttia nopeasta 5G-internettiyhteydestä ja tässä puhutaan siitä, että täytyy tarttua näihin valtaviin eroihin kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Muutoin ihmiset jäävät jälkeen johtuen siitä, missä määrin voivat käyttää kyseistä, kyseistä teknologiaa hyväkseen. Heiltä puuttuu sähköisiä digitaalisia taitoja. Myös jäsenvaltioiden pitäisi tukea aloittelevia startup-yrityksiä ja meidän pitäisi tehdä jotakin näille valeuutisille ja suojella myös henkilökohtaista, henkilökohtaisia tietoja. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Sean Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia. Äänestin mietinnön puolesta Haluaisin kiittää esittelyitä kovasta työstä. He ovat keskittyneet verkkoalustakysymyksiin ja digitaalisiin sisämarkkinoihin EU:ssa. Mietinnössä on arvioitu innovatiivisia mahdollisuuksia tällä alalla. Ja mietinnössä on arvioitu myöskin Euroopan digitaalista muutosta, yhteistyötaloutta silmällä pitäen ja tietojen käsittelyä digitaalisilla alustoilla. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme vastata näihin haasteisiin. Näin voimme vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita ja markkinoidemme kilpailukykyä tulevaisuudessa. Ja kollegani ITRE-valikunnassa olivat mukana mietinnön laatimisessa ja voit tukea tätä mietintöä ja nyt odotan sitten että pk yritykset ja kansalaiset hyötyvät tästä, kun meillä on kunnolliset digitaaliset sisämarkkinat. Kiitos. Mr. Kale. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sitten seuraavaksi päätösasemaesitys, Jemenin humanitaarinen tilanne. Faria nyt ei ole paikalla. Eli seuraavaksi Mamikis, olkaa hyvä. Konfliktin Jemen. Kiitos paljon kollega, että Jemenin konflikti ei ole Euroopan meressä kovinkaan suosittu aihe. Tästä joutuu saman ongelman kuin ennenkin. Me olemme selektiivisesti sokeita. Osittain tämä johtuu siitä, että Euroopan yhteiskunnassa toimitaan niin, että mikäli ihmiset näkevät tunteisiin vetovia tarjonta mediassa, vasta sitten toimitaan. Ja mikäli ei näin ole, ihmisten sitä ongelmaa ei ole olemassakaan. Poliitikot ovat sitten tilanteeseen voivat olla tekemättä yhtään mitään tälle veriselle konfliktille. Monet Euroopan poliitikot eivät ole rehellisiä ja menetilän suhteen poliittinen eliitti joissakin EU-maissa vaikin asiasta, koska kyse on asekauppasopimuksista Saudi-Arabian kanssa, joita vaarantaa. Rahalla ilmitään hajoa, raha ei haise. Me eurooppalaisina vastuussa myöskin jatkuvien konfliktien uhreista, koska meidän vaitiolomme ja se, että me lietsomme tätä sotaa myymällä aseita konfliktialueelle on tässä taustalla. Meidän Euroopan parlamentissa meillä on halu kyllä kritisoida maita, mutta ei itseämme. Minä tuin kaikkia tarkistuksia, jotka kueryhmä ja vihreät tekevät tähän päätösosana tekstin. Kiitos. thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten viimeinen kohta. Eli Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus. Zani, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin, minä tuin Euroopan poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ja tuin päätöslauselmaa. Olen myös samaa mieltä siitä, että tiettyjä puutteita tällä alalla on ja tämän takia meidän täytyy uudistaa 1341 asetusta. Mielestäni komission pitäisi keskittyä näihin puutteisiin ja tehdä ehdotuksia asetuksen tarkistukseksi. Eh. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Joitrova. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji, eh, vážený pane eh, předsedající. Já jsem dnes... Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin päätösaseman puolesta – kun oli kyse poliittisten puolueiden säätiöiden rahoituksesta Euroopan tasolla. Uskon, että tarvitsemme lisää avoimuutta. Demokratia edellyttää demokraatteja ja vastuuntuntoisia kansalaisia. Nähdäkseni on väärin, on virhe, että nykyjärjestelmä vastaa sen, että nekin, jotka ovat Eurooppa-vastaisia puolueita, voivat kokoustaa. Siksi vetoamme komission, että se muuttaisi nykyistä säännöstöä. Minä tuin aivan erityisesti avoimuusvaatimusta ja sitä, että rahoitukselle asetan tietyt ehdot. Esimerkiksi meppien määrä on yksi raja ja selkeä liit- mukana olo Euroopassa puolessa. Dwoje ostatnich mówców oboje... Kiitoksia. Ja sitten vielä kaksi viimeistä puhujaa. Ensin Zaborska, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Parlamentti vaatii, että komissio uudistaa sääntöjä, jotka liittyvät eurooppalaisten puolueiden ja säätiöiden rahoitukseen. Olen samaa mieltä siitä, että tiettyjä muutoksia on tehtävä, mutta ymmärrän myöskin, että pienet poliittiset puolueet pelkäävät sitten sitä, että nämä, näillä muutoksilla saattaa olla niille tuhoisia seuraamuksia. Ja siksi katson, että parlamentin ja komission pitää edetä näissä asioissa varovaisesti. Me Euroopan parlamentin jäsenet seuraamme ja arvioimme tilannetta ja meidän täytyy olla aktiivisia. Me emme voi odottaa vasta sitä, että saamme sitten valmiin tekstin etemme, johon ei enää voida tehdä muutoksia. Ja tulevaisuudessa meidän täytyy muuttaa sääntöjä niin, että nämä säännöt astuvat voimaan seuraavalla lainsäädäntökaudella. Kiitos. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on sitten edustaja Skripek arvoisa president <clears throat> puhemies. Aina silloin tällöin yritetään muuttaa euroopan puolueiden sääntöjä parlamentissa. Se on paljon työtä ja keskustelua joka kerta, mutta se ei ole hyvä vakaalle demokratialle EU-sta. Tämä on minun mielipiteeni. Ehdotussa viitataan siihen, kuinka monta jäsentä tarvitaan puoluetta varten. Sitä ei ole juurikaan hyötyä, koska tarvitaan keskustelua EU-toimielinten ja kansalaisten välillä. Tässä annetaan vahva vaikutelma siitä, että pitää kuulla johonkin Brysselin kuplaan, jotta voi kuulua tähän järjestelmään. Jos tarvitaan kolmesta viiteen meppiä puoluetta varten, niin silloin tämä sulkee oven kaikilta alhaalta ylöspäin aloitteilta, mutta tätä juuri EUssa kuitenkin kaivattaisiin tällä hetkellä. Kaikki pienet uudet puolueet eivät ole EUn vastaisia. Tämä toimenpide ei lopeta äärioikeistoryhmittömiä, mutta se on epädemokraattinen, koska se sulkee oven oikeastaan kaikilta uusilta puolueilta jatkossa. Tällaista viestiä meidän ei pitäisi lähettää kansalaisillemme. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Kiitoksia. Kiitoksia niille neljä jäsenelle, jotka ovat vielä paikalla. Kiitoksia tulkeille. Kiitoksia sihteeristölle. Minulla oli kunnia johtaa tätä kokousta. Nyt toivotan teille hyvää lounastaukoa ja jatkamme täysistuntoa kello, 6, kello 15. Kiitos. Thank you.